Amerikan valtuuskunnan jäseneksi. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten edustaja Scholz on tullut täten nimetyksi. Jurin valiokunta on ilmoittanut korjauksesta parlamentin hyväksymään tekstiin. Ja työjärjestyksen artiklan 216 kohta 4 mukaisesti tämä korjaus hyväksytään, mikäli 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai 40 edustajaa ei ole vastustanut tätä muutosta. Ja tämä tieto löytyy myöskin Seance on Direct-sivulta. Ja artiklan 70.